esitykseen yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuosi 2015. Minun täytyy kertoa teille kollegat, että tätä varten meillä ei ole menettelyä ilman puhujalistaa, eikä myöskään käytetä sinisiä kortteja näissä keskusteluissa, joten tässä puheenvuoron saavat ainoastaan luettelussa olevat puhujat. Joten pitemmittä puheitta annan nyt puheenvuoron eh, herra Zanetille neuvoston puolesta. Puheenvuoro on teidän. Signor Presidente. Arvon puheenjohtaja, arvon edustajat, komissaario, minulla on suuri kunnia ja etuoikeus voida esitellä neuvoston kanta Euroopan unionin talousarvion vuodelle 2015 joka hyväksyttiin toinen yhdeksättä virallisesti. Tämä on ö, uuden ö, MFFn puitteissa toinen talousarvio, ja sen täytyy olla toimiva, olipa kyse sitten ohjelmista tai siitä, kuinka haluamme toteuttaa jo olemassa olevia ohjelmia. Euro- neuvosto on erityisesti halunnut kiinnittää huomiota tähän toimivuuteen, kun puhutaan vuoden 2015 talousarviosta. Haluamme varmistaa, osoittaa Euroopan unionin riittävän taloudellisen tuen, kun tuetaan työllisyyttä ja 2020 mm, strategian tavoitteita. Olemme halunneet ottaa huomioon myös sen, että Euroopan aloitteesta tehtyjen aloitteiden ja ohjelmien täytyy olla samalla tavalla terveen taloudellisen hallinnan mukaisia kuin kansallisten talousarvioiden. Olemme halunneet ottaa huomioon eri tavoitteet ja olemme halunneet antaa unionille mahdollisuuden vuonna 2015 kunnioittaa niitä sitoumuksia, joihin olemme jo ryhtyneet ja haluamme voida myös ryhtyä uusiin toimiin, sikäli kun tarve vaatii. Erityisesti ne ähm, määrärahat, jotka liittyvät äh, kasvuun ja työllisyyteen, ja erityisesti nuorten työllisyyteen, ne ovat niiden päätelmien mukaisia, jotka Eurooppa-neuvosto teki 26. ja 27.6. Äh, kun puhutaan maaseudun kehityksestä, äh, maahanmuutosta muun muassa, niin olemme ottaneet huomioon neuvoston päätelmät. Neuvosto on kannassaan halunnut lähteä siitä, että tiettyjä säästöjä on tehtävä ja niitä on mahdollista tehdä liittyen tai verrattuna komission alkuperäiseen ehdotukseen tietenkin meidän täytyy myös ylläpitää riittävät marginaalit, jotta voimme toimia tarpeen vaatiessa. Olemme halunneet analysoida ja syvällistää tai syventää toimivia ohjelmia ja haluamme antaa vuonna 2015 ohjelmille riittävän rahoituksen. Emme halua vaikuttaa kielteisesti myöskään uusien ohjelmien toteuttamiseen. Joka tapauksessa neuvoston kanta vuoden 2015 budjettiin on se, että me olemme joutuneet tekemään tiettyjä vähennyksiä, mutta kaiken kaikkiaan niin maksumääräykset kuin sitomusmäärärahatkin ovat, niitä on kasvatettu viime vuoteen mennessä. Mitä Euroopan parlamentin ja komission tulee, me toivomme, että yhteisymmärrys budjetista löytyy niin, että teemme yhteistyötä yhteistyön hengessä ja pyrimme löytämään sopivan kompromissin. Mitä tulee neuvoston kannan sisältöön, me haluamme saada 50 000 euron lisäykset niin maksu- kuin sitoumusmäärärahoissakin. Kuitenkin olemme joutuneet tekemään vähennyksiä maksumääräyksissä ja sitoumuksissa tietyillä osin. Tämä tarkoittaa sitä, että olemme joutuneet ottamaan huomioon vuoden 2014 jo hyväksytyn täydentävän talousarvioon. Neljä 5 miljardia euroa on ähm, kaiken kaikkiaan äh, lisäys. 4,8 äh, prosenttia on kaiken kaikkiaan ollut lisäys maksumääräysrahoissa ja 2,07 prosenttia äh, sitoumuksissa verrattuna vuoden 2014 budjettiin. Olemme joutuneet kuitenkin ottamaan huomioon ähm, kuten jo sanoin, viime vuoden täydentävän lisätalousarvion summat. Ja sen vuoksi olemme lähteneet siitä, että tämä kanta, jonka olemme hyväksyneet, on kestävä. Se haluaa ottaa huomioon tarpeen lisätä kasvua, kilpailukykyä ja ottaa huomioon myös budjettikurin. Neuvosto on myös pyytänyt, että komissio esittäisi riittävän lisätalousarvioon ensi vuodelle joka koskee muun muassa maatalousmaksuja ja ottaa huomioon niin kutsuttujen rallien vaikutukset. Nyt haluaisin puhua budjetista otsikoittain. Voitte tietysti esittää lisäkysymyksiäkin, jos asiat jäävät teille epäselviksi, mutta sanoisin, että kussakin otsikossa olemme lähteneet siitä, että kunkin otsakkeen osalta kasvua on tullut viime vuoteen verrattuna. Johtopäätöksen omaisena omaisesti haluaisin sanoa, että kun olemme vuoden 2015 talousarvioehdotusta tutkineet neuvostossa, niin olemme todenneet, että ensinnäkin me tarvitsemme riittäviä määrärahoja sellaisten politiikkojen toteuttamiseksi, jotka vaikuttavat kansalaisiin esimerkiksi työttömyyden, nuorisotyöttömyyden torjumiseen, halutaan investointeja innovaatioon, haluamme tukea pk-yrityksiä, haluamme hallita sellaisia kansainvälisiä kriisejä, kuten Ukrainan kriisiä, haluamme antaa määrärahoja humanitaariselle avulle. Toiseksi meidän täytyy olla valppaina julkisen varainkäytön osalta, erityisesti meidän täytyy jatkossakin pitää hallintomenot kurissa. Hallintomenoista puheen ollen meidän täytyy jatkossakin löytää enemmän tehokkuutta eurooppalaisessa hallinnossa. Ja lopuksi kolmanneksi haluamme sellaisen talousarvion, joka on varovainen ja järkevä niin, että kuten sanottu, riittävästi jää marginaalia Eh, eri kattojen alle, jotta eh, voimme puuttua yllättäviin tilanteisiin. Eh, Italian puheenjohtajavaltiona on vakuuttunut siitä, että vuoden 2015 talousarvioesitys edustaa tasapainoista kompromissia ja ottaa huomioon eri vaatimukset ja voimme myös vastata Euroopan unionin erilaisiin haasteisiin. Ja tietenkin on tärkeää lujittaa julkista varainkäyttöä Euroopassa samalla tavalla kuin jäsenvaltiossakin on täytynyt tehdä ja valtio tulee tekemään yhteistyötä komission ja parlamentin kanssa, jotta voimme löytää yhteisymmärryksen talousarviosta vuodelle 2015 niin, että voimme ottaa huomioon kaikki ne prioriteetit, joita instituutiot pitävät tärkeinä. Ja nyt haluan kiittää teitä siitä, että kuuntelitte haluan kiittää teitä jo etukäteen rakentavasta yhteistyöstä ja vastaan mielelläni kysymyksiin, jos teillä sellaisia on. Kiitoksia puhemies. Thank you, Mr. Zanetti. Paljon kiitoksia herra Zanetti. Seuraavaksi annan puheenvuoron komissiolle, herra Dominikille. Puheenvuoron teidän. Thank you, uh, Mr. President, honorable. Kiitoksia puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet ja ministerit. Kiitoksia, että saan käyttää tänään puheenvuoron täällä. Ennen kuin aloitan puheenvuoroni, haluaisin lyhyesti reagoida puheenjohtajan valtion esittämiin kommentteihin eu budjetista tuleviin ja tämänhetkiseen. Haluaisin tässä nyt antaa muutaman luvun, jotka voivat antaa laajemman kuvan. 2014 vuoden talousarvio, jos se hyväksytään ilman komission esittämiä tarkistuksia. Kyse on siitä, että se on neljä miljardia alhaisempi kuin, kuin ne maksumäärät, joita hyväksyttiin vuodelle 2013 ja budjetti vuodelle 2015, mikäli se hyväksytään tässä muodossaan, se on silti kaksi miljardia euroa alhaisempi kuin vuoden 2013 budjetti, joten me olemme hyvin kaukana äh, siitä, että pääsemme kohti niitä menoja, joita aikaisemmin oli, ja kun täällä nyt mainittiin, että EUn budjetissa on hiukan kasvua vuodelle 2015, mutta jos lukuja vertaa toisiinsa, niin siellä on kuitenkin nähtävissä vähennystä. Ottaen tämän huomioon minun täytyy todeta, että tällä hetkellä komission on ollut, ollut pettynyt neuvoston kantaan vuodelle 2015. Neuvosto on ottanut lähes, tavallisen lähestymistavan, vaikka tilanne on hyvin erikoislaatuinen. Komissio on jo käyttänyt puheenvuoron tästä aikaisemmin, mutta nyt, koska tilanne on ratkaiseva budjettimenettelyn suhteen, haluaisin keskittyä tärkeisiin elementteihin. Komission ehdotus budjetiksi 2015, 2015 luotiin erittäin hankalassa tilanteessa. Tarkoituksena on elvyttää elvyttää talous, saada uusia työpaikkoja ja myöskin sopeuttaa tämä uusiin ohjelmiin 2014-2015, jotta niiden täytäntöönpano voidaan aloittaa. Meitä pyydettiin tekemään tämä neuvoston taholta. Tämä, tämä nämä tavoitteet, näistä päätettiin vuonna 2014 kesäkuussa. Suurimmat ongelmat liittyvät maksumäärärahoihin. Meidän täytyy taata riittävät resurssit niille poliittisille resursseille, joista me olemme päättäneet rahoituskehyksessä. Meidän täytyy myöskin löytää ratkaisu ja kontrolloida sitä. Meidän täytyy maksaa jäljellä olevat laskut vuodelta 2013 ja maksaa jäsenvaltioille ja muille edunsaajille nämä riittävän ajoissa. Me emme voi välttää näitä pyyntöjä. Jotta me voimme saavuttaa nämä tavoitteet, komissio on ehdottanut käyttävänsä maksimaalisia käytettävissä olevia resursseja vuodelle 2015 ja myöskin maksimaalista joustavuutta, joka on esillä rahoitusnäkymissä. Kun ajatellaan poliittisia prioriteetteja, komissio on ehdottanut otsakkeessa 1 5,8 prosentin kasvua sitoumuksiin ja 30 prosenttia maksumäärärahoissa. Ja tällä pyritään kattamaan aikaisempien vuosien vähennykset. Neuvosto on pyrkinyt vähentämään sitoumuksia puolella miljardilla eurolla ja maksumäärärahoja yli 2,1 miljardilla eurolla. Yli 60 prosenttia näistä menoista koskettaa otsaketta 1a, niitä resursseja, joita me olisimme tarvitsemme työpaikkoihin ja kasvuun ja eritoten työttömyyden vastaisen taistelun otsakkeessa 1a kyseessä on 1,3 miljardin euron leikkaus maksuissa. Ja kun ajatellaan, mitä vaikutusta tällä on horisontti 2020, se koskettaa yli 7000 osallistujaa, joista noin 1400 on PK-yrityksiä. Ja myöskin kun ajatellaan muita ulkoisia politiikan aloja ja eri sitoumuksia viimeisimmän kriisin aikana eritoten naapurivaltioissa, leikkau- leikkauksia yli 340 miljoonan euron edestä on esitetty tässä budjettiesityksessä. Me tarvitsemme täydet maksut, joita komissio on ehdottanut 2014 ja 2015. Ja tarvitaan myöskin jouston käyttöä, mikäli haluamme vakauttaa tilanteen. Tiettyjä rajoja täytyy olla maksujen siirtämissä seuraaville vuosille. Meidän täytyy painottaa tässä yhteydessä, että se mitä komissio olisi vuodelle 2015 riittää ainoastaan, jos pysymme 2014 vaatimusten mukaisella tasolla. Poliittisia sopimuksia ei tarkoitus muuttaa. Poliittisista prioriteeteista päätettiin MMF-neuvottelujen aikana. Ja nyt meidän täytyy löytää tapa, miten täytäntöön panna ne vuosittaisissa budjeteissa. Tätä taustaa vasten, kun ajatellaan ö, maksusitoumusten vähentymistä 2014 komissio voi ainoastaan valitella neuvoston ottamaa kantaa budjetin 2015 osalta. Neuvosto toimii ikään kuin tilanne, tarvi, tilanteessa käytettäisiin business as usual lähestymistapaa. Kahden askeleen lähestymistapa, jossa ensin budjetissa käytettäisiin maksusitoumuksia ja että täydentävä lisätalousarviota ehkä tarvitaan vuoden aikana. Tämä ei ole kestävällä tasolla. Se luo suuren ongelman vuotuisessa talousarviossa. Vetoaisin teihin parlamenttiin, että vastaisitte näihin huolenaiheisiin, kun alatte käsitellä budjettia 2015. Meidän pitäisi tehdä yhteistyötä, jotta saamme riittävän määrän resursseja vuodelle 2015 tammikuun ensimmäisestä päivästä lähtien, jotta voimme täytäntöönpanna yhteiset prioriteettimme ja täytäntöönpanomme, joita meille tulee edelliseltä vuosilta. Haluaisin painottaa, että maksujen taso, jota komissio on ehdottanut vuodelle 2015, voi vaikuttaa ainoastaan tilanteen vakauttamiseen vuoteen 2014 maksuihin, mikäli vuoden 2014 maksut ja että lisätalousarvio numero kolme vuodelle 2014, jossa vaaditaan olemassa olevien marginaalien käyttöä jonka arvo on 4 miljardia euroa, hyväksytään täysin. Kehityskulku meno, tulopuolella kyllä mahdollistaa menon tähän suuntaan. Lisätulot johtavat siihen, että tästä ei haudu lisäkuluja jäsenvaltioille. Tämä on erittäin hyvä, kun kansalliset budjetit ovat erittäin tiukilla. Meidän pitäisi pyrkiä valvomaan tilannetta. Meidän täytyy sopia sitä, että jos haluamme vakauttaa tilanteen, täytyy käyttää kaikkia joustavuusvälineitä, joita uudessa kehyksessä on, ja täytyy pyrkiä vakauttamaan maksutilanne odotan toimielinten välistä kokousta 24. syyskuuta, jotta voimme yhdessä löytää kestävän lähestymistavan. Haluaisin nyt jo kiittää parlamenttia sen aloitteesta järjestää tämä kokous ja erityisesti budjettivaliokunnan puheenjohtaja herra Ahtyytä ja rova Gardia Sabado ja rouva Holmajeria ja herra Dubreetä paljon kiitoksia. Thank you, Commissioner, and I now give the floor. Kiitoksia komission jäsen ja nyt annan puheenvuoron ensimmäiselle äh, esittelijälle edustaja Holmaer, Olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, herra komission jäsen ja arvoisa neuvoston puheenjohtajavaltio. Nyt aluksi, arvoisat kollegat, vaikka olen vastuussa tästä nyt parlamentin nimissä, niin haluaisin tässä todeta komission budjettiin, että en ymmärrä neuvostoa tällä hetkellä ollenkaan. Me päätimme seitsemänvuotisesta budjettikehyksestä ja minulla on sellainen vaikutelma, että neuvosto ei tunne sitä enää. Me päätimme tästä juuri ja nyt neuvosto menee niin pitkälle, että en ymmärrä sitä enää ollenkaan. Ja toiseksi te sanotte, että haluatte edistää investointeja ja kasvua. Miksi sitten tutkimusta ja innovointia äh, leikataan ja varsinkin PK-yritysten tilanne hankaloituu? Yhtäältä painotetaan, että halutaan kasvattaa humanitaarista apua Syyriassa, mutta toisaalta olette täysin selvillä siitä, että budjetissa tätä on kuitenkin leikattu. Kehitysapua on tarkoitus laajentaa tunnetuista syistä, mutta kuitenkin tässäkin kohdin leikataan. Minun täytyy sanoa aivan suoraan, että koska olen ollut hyvin monissa budjettineuvotteluissa mukana, olen havainnut, että maksut ja maksumäärärahat menevät entistä koimaksi toisiaan. Meillä on entistä enemmän laskuja ja entistä vähemmän rahaa. Jollain tapaa toivoisin, että neuvosto vähitellen jollakin tapaa saisi puheet ja teot sopimaan toisiinsa. Minä en ymmärrä tätä, kun nyt kuulen, että puhutaan kasvusta ja sitten tiedän, että kuitenkin tutkimusta leikataan, en tiedä, voiko neuvosto edes toimia näin. No sitten näistä muista otsakkeista ja parlamentista parlamentti tulee todellakin tekemään näin me emme aio tehdä mitään lisäyksiä siihen verrattuna, mistä päätimme keväällä. No, tässä ohjesääntö, parlamentin jäsenten ohjesääntö, no tässäkin kaksi miljardia leikattiin, me itse teimme tämän säästön ja tulemme myöskin toimimaan järkevästi ja johdonmukaisesti tässä. Tämän lisäksi mitä nyt tulee Euroopan ulkosuhdepalveluun, niin minulla on muutama huomio. Ulkosuhdepalvelu on myöskin sen ongelman alla, että se eh, on kasvamassa, mutta kuitenkaan varoja ei ole. Ja ne, niitä jaetaan sitten melko hämärästi komission ja ulkosuhdepalvelun välillä. Tästä syystä on tarpeen, että eh, meillä on tiettyjä varauksia jotta emme joudu lukemaan sitten mitään ikäviä asioita YouTubesta. Ja sitten toinen asia, tämä liittyy tuomioistuimeen. Neuvosto päätti jo kauan sitten, että sitä täytyy laajentaa. Meillä on tässä olemassa suuri vaara budjettiin liittyen, koska meillä on tässä ensimmäinen, ensimmäinen tapaus jo jo tuolla tuomioistuimessa, koska me olemme menneet tässä, että tämä on kestänyt liian kauan, ja toivottavasti nyt tuomioistuin sitten saa ne oikeudet takaisin, joita me olemme luvanneet, jotta se voi tehdä työnsä kunnolla. Thank you. Paljon kiitoksia, Rova Holmeier. Seuraavaksi annan puheenvuoron edustaja Gardia Val Sabaulle. Kiitos puhemies. Arvoisa herra Zanetti, komissaario Domenekki, saattaa olla yllätys, että tässä parlamentissa ja neuvostossa pidetään samoja asioita tärkeänä ja toisaalta taas sitten kannat ovat hyvin erilaisia suhteessa budjettiin, koska kuten aivan hyvin tuossa juuri selitette, niin meillä on todella sama käsitys siitä, että tämä on suuri prioriteetti, että pääsemme poistamaan tästä kriisistä kasvun, työllisyyden ja nuorisotyöttömyyden juuriminen ovat hyvin tärkeitä. Nämä ovat hyvin lyhyen aikavälin hankkeita ja sen takia meidän täytyy myöskin saada täytäntöön tämä Eurooppa 2020 strategia ja päästä siihen, että Eurooppa on kilpailukykyinen maailmassa ja tätä varten tarvitaan investointeja, jotta voitaisiin kilpailla tässä maailmassa myöskin tiedolle ja sen takia meidän täytyy vahvistaa myöskin tutkimukseen ja kehitykseen, koulutukseen, pk-yritysten auttamiseen ja myöskin infrastruktuurihin sekä myöskin energiakysymyksiin, koska ne ovat suuria haasteita EUlle tulevaisuudessa, koska kun sitten mennään yksityiskohtiin ja kun lähdetään puhumaan rahoista, niin neuvosto haluaa aivan erilaisia summia kuin parlamentti. Tässä on suuria eroja, koska me tietysti haluaisimme, että että vahvistettaisiin huomattavasti näitä ohjelmia ja te taas sitten olette sitä mieltä neuvostossa, että aletään leikkaamaan useilla sadoilla miljoonilla tutkimus, tutkimusbudjetteja, samoin tämä Euroopan infrastruktuurihankkeita ja muita. Näin ollen tässä on suuria ristiriitoja neuvoston päätösten välillä, sen välillä mitä ECOFIN on sanonut ja mitä Euroopan neuvosto sanoi viime niin vuoden kesäkuussa ja myöskin sen välillä, mitä sitten Euroopan budjetissa todella päätetään. Ja kysymys on sitoumuksista, niin tilanne on tämä, mutta sitten tilanne on maksatusten osalta vielä paljon vakavampi, sillä tällä tavalla ei millään lailla ongelma ratkaista päinvastoin. 2013 25 miljoonaa, 25 000 miljardia olivat nämä maksatukset ja nyt sitten halutaan viedä lähteä näitä huomattavalla tavalla leikkaamaan. Minun mielestäni komissio on kuitenkin tehnyt selväksi, että nämä eivät ole kestäviä nämä leikkaukset ja komissio aivan hyvin myöskin on selittänyt, mikä tilanne on, mutta haluan sanoa tässä kaksi asiaa. Ensinnäkin, jos maksuja tässä leikataan, niin se ei ole mitään säästämistä, vaan voidaan tietysti tehdä niin, että säästetään siitä, mitä ei toteuteta, koska tällä tavalla tietenkään ei toteuteta sitä, mitä sopimuksessa on todettu. Ja hyvin tärkeitä, elintärkeitä hankkeita ei tätä tulevaisuutemme kannalta. Siis tämä on suuri virhe Euroopan budjetissa, koska jos halutaan tällä Euroopan budjetin leikkaamisella ratkaista kotimaiset rahoitusongelmat, niin se ei kuitenkaan tätä rahoitustilannetta paranna. Ja minun mielestäni me emme nyt tässä tunnusta sitä, että Eurooppa on hanke itsessään. Toisekseen haluan sanoa, että että Italian puheenjohtajamaana pitäisi tarkastella näitä maksatuskysymyksiä neuvoston sisällä. Jos te todella otatte tämän asian esille, niin täällä parlamentissa autamme teitä ja todella rinta rinnan teemme yhteistyötä, jotta pääsemme tässä tilanteessa eteenpäin. Very much. Paljon kiitoksia. Edustaja Gabriel Sabal, seuraavaksi annan budjettivaliokunnan puheenjohtajalle herra Artyille. Kiitoksia puhemies. Arvon ministeri, arvon komissaari. On selvää, että viime vaalit ö, lähettivät selkeän merkin meille. Euroskeptisismi on pinnalla. E, edelleenkin kritisoidaan sitä, kuinka kasvu on heikkoa ja työttömyys on jatkuvasti kasvussa. FMI ja OECDkin ovat huolissaan eurovyöhykkeen paikallaan polkemisesta. Todellinen kysymys on se, voiko Euroopan talousarvio ö, tuoda korjausta asiaan ja palauttaa ö, luottamuksen. Meidän täytyy tuoda esiin kolme selkeää asiata, asiaa. Ensinnäkin meidän täytyy valmistautua uudistamaan monivuotista talous, ö, rahoituskehitystä käyttämme, joka asettaa meille puitteet seuraavaksi seitsemäksi vuodeksi. Tämä puite ei ole selkeästikään äh, ollut valitsijoille mieleen. Meidän täytyy valmistautua uudistamaan sitä. On syytä toivoa, että että voisimme äh, saada todellisen taistelubudjetin. Täytyy kysyä, onko äh, järkevää mennä tällaiseen tiukkuusbudjettiin, tiukkuusbudjetin tunneliin. Vuoden 2015 maksumäärärahat vain rukkaavat aiempia määrärahoja, vaikka meillä on, meidän tulisi toimia, meidän tulisi lähteä pois tästä inertiasta. Tarvitaan, tarvitaanko todellakin vuode, tarvitaan todellakin joustavuutta, maksimaalista joustavuutta. Entäpä sitten, kun puhutaan maksu- ja sitoumusmäärärahojen välisestä eroavaisuudesta? Vuonna 2013 meillä oli vielä edelleenkin niin kutsuttuja RAL ja ralleja, joiden määrä oli vuonna 2013 24 miljardia. Ja ne ovat todellakin niin sanotusti maksimissaan. Äh, Euroopan äh, perussopimukset äh, kieltävät unionia velkautumasta ja tässä joudutaan todellakin ikävään noidankehään. Kuitenkin on muistettava, että Euroopan unionin budjetti on maltillinen. Se edustaa vain yhtä prosenttia bruttokansantulosta. Ja haluaisinkin tietää, mikä on neuvoston suunnitelma sen puolesta, että voimme päästä tästä menneisyyden painolastista ja päästä eteenpäin. Entäpä kun puhutaan ö, niistä 300 miljardista investointirahasta, joista komission puheenjohtaja ö, kertoi meille 15. kesäkuuta. Ö, tässähän on kyse sella, siis tässähän ei voi olla kyse sellaisista operaatioista, joita rahoitetaan markkinoiden keinoin. Silloinhan on kyse riskinotosta ja tämä riski ilmenee myös budjetissa, koska kaikki ymmärtävät, että tässä on kiire toimia, mutta haluaisimme tietää, miten vuonna 2015 vastaamme tähän kiireellisyyteen. Johtopäätös. Toivon, että vuoden 2015 budjetti ei ole vain aiempien budjettien jatketta, vaan me tarvitset, e, meidän täytyy ymmärtää, että Eurooppa on kriisissä ja Euroopan täytyy toimia. Meidät on valittu tänne, jotta me palauttaisimme myös eurooppalaisten kansalaisten luottamuksen. No- Kiitoksia, edustaja Artui. No, neuvosto te olette kuullut nyt. Täällä näitä kommentteja annan teille nyt puheenvuoron, että voitte päättää keskustelun. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies. Mitä tulee kysymyksiin, jotka liittyvät monivuotiseen rahoituskehitykseen MFFään, kyllähän me tiedämme, että meillä on mahdollisuus vielä rukata sitä tarkastella sitä, ottaa huomioon makrotalouden tekijät. Tällä hetkellä emme kuitenkaan voi syvällisemmin puhua tästä asiasta. Meidän tässä, tässä tilanteessahan me puhumme vuoden 2015 talousarviosta, jota toki käsittelemme mff puitteissa. Me emme aio millään muotoa kyseenalaistaa niitä prioriteetteja, jotka on asetettu, mutta toki tulemme suhtautumaan tähän budjettiin ikään kuin asteittain siinä mielessä, että lähdemme tavallaan kahdesta lähtökohdasta. Ensinnäkin meillä on neuvoston kanta, joka äh, tarkoittaa sitä, että vuoden 2015 on jo äh, korkeampi tai äh, suurempi kuin viime vuoden budjetti. Ja toki otamme huomioon sen, että tulemme saamaan korjaavia ja täydentäviä lisätalousarvioita komissiolta Meillä on myös viime vuoden korjaavia ja täydentäviä lisätalousarvioita, joita täytyy vielä arvioida. Mutta kun puhumme vuoden 2015 budjetista, budjetista niin neuvoston kanta kunnioittaa jo tehtyjä päätöksiä. Ja tietysti meidän täytyy olla johdonmukaisia Eurooppa-neuvoston päätelmien kanssa. Neuvostohan on pyytänyt komissiota, komissiolta korjaavaa talousarviota ja sitä odottelemme. Mitä tulee kilpailukykyyn, kasvuun ja työllisyyteen, eli MFFn otsikkoon 1a, niin voisin todeta, että neuvoston kannan mukaan maksumääräykset ovat 58 miljardia. Tämä tarkoittaa sitä, että vähennystä komission ehdotukseen on esitetty, mutta siitä huolimatta lisäystä on tullut edellisen vuoden budjettiin mennessä. Ja 14,8 miljardia, kun puhutaan sitoumusmäärärahoista, eli tässä tätäkin kohtaa vähän neuvoston kanta on pienempi, vähäisempi kuin komission ehdotus, mutta siitä huolimatta edelliseen vuoteen nähden suurempi. Suuremmista summoista puhutaan. Eli kun puhumme yksi A-otsikosta, niin emme millään muotoa halua vähentää määrärahoja PK-yrityksiltä kosmen cosme kautta Tämä pätee myös esimerkiksi Erasmus Plus-ohjelman kautta aikaansaatavaan koulutukseen ja niin edespäin kilpailukyvyn parantamiseen. On totta, että tämän otsikon alla on tapahtunut vähennyksiä, siis neuvosto on ehdottanut vähennyksiä komission etuuksiin verrattuna, mutta siitä huolimatta viime vuoden budjettiin nähden summat ovat lisääntyneet. Olemme tietoisia siitä, kuinka tärkeä EUn talousarvio on, kun halutaan parantaa kasvua ja työllisyyttä. Tässä, tässähän olemme tilanteessa, jossa haluamme päästä pitkittyneestä kriisistä pois. Tietenkin tarvitaan riittävästi rahoitusta Euroopan unionin prioriteettien rahoittamiseen. Erityisesti nuorisotyöttömyyttä täytyy torjua, äh, pk-yrityksiä täytyy tukea, innovaatiota täytyy tukea, mutta eihän tämä neuv- mutta kyllähän tämän neuvoston täytyy äh, esittää realistinen äh, budjetti, ottaa huomioon sekä aiemmat määrärahat ja Euroopan unionin kyky absorboida olemassa olevia varoja. Haluan tässä vaiheessa kiittää teitä hyvästä keskustelusta. Se osoittaa, että olette hyvin ymmärtäneet meidän kantamme, ja sehän on tärkeää, jotta saamme yhteisymmärryksen ensi vuoden budjetista. Ja toivon, että tämän päivän keskustelu on hyvä lähtökohta jatkokeskusteluille. Italian puolesta haluan sanoa, että olemme halukkaita tekemään yhteistyötä rakentavassa hengessä ja Euroopan kansalaisten etujen mukaisesti. Eurooppa tarvitsee sellaista budjettia, joka on Euroopan kansalaisten etujen mukainen, ja olen aivan varma siitä, että yhdessä me neuvosto, komissio ja parlamentti onnistumme löytämään oikeat keinot – saada kansalaisten luottamus. Kiitos. Um, Kiitoksia herra Zanetti. Tämä päättää siis keskustelumme tästä varainhoitovuodesta 2015. Seuraava aiheemme on maksumäärärahojen rakenteellinen vaje Horisontti 2020 ohjelman talousarviossa ja annan aivan aluksi puheenvuoron jälleen kerran neuvostolle herra Zanetti. To breath.